Uh, ladies and gentlemen, let me start our... Hyvät näistä herrat, aloitetaan kokous. Hyvän lounaan jälkeen toivon. Tulemme keskustelemaan Euroopan puolustusteollisuudesta. Tänään erityisistä pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Poliitikkoina tiedämme, miten tärkeitä pk-yritykset ovat. Niistä aina puhutaan ennen vaaleja kaikissa maissa. Mutta minusta tämä sektori on erittäin tärkeä Euroopan puolustusteollisuudelle. Minä olin myöhässä, niin siirrytään ohjelmaan pitämättä puheitta. Meillä on kolme vierasta. Professori Alas, Hän edustaa Euroopan ilmailuteollisuutta. Ja herra Guus on Euroopan puolustusvirasta varajohtaja. Herra Tokarski on puolustus- ja meriteollisuusyksikön johtaja komissiosta. Ensiksi annan puheenvuoron professori Allersille. Sanotaanko 10 minuuttia kullekin puhujalle, mikä jättää vähän aikaa sitten kysymyksille ja vastauksille. on teidän. Kiitos teidän paljon. Ja tervetuloa tähän kuulemistilaisuuteen kaikille teillekin, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin jo todettiin, olen nimeltäni Rolf eh, Jürgen Aales. Edustan täällä ASDtä eh, ja PK-yrityksiä yrityksiä sekä eh, toimitusketju liittoa, samoin toimin Saksassa ilmailu- ja avaruus- sekä puolustusteollisuuden alalla. Tiedän siis hiukan siitä, minkälaista on pk-yrityksen arki, mutta myös siitä, minkälaista on tämä liiketoiminta ylipäätään, standardointi, sen yhteiskunnallinen merkitys ja niin edelleen. Ja olen tosiaan muun muassa ASDssä mukana. Minulle on hyvin tärkeää nyt nähdä se, miten PK-yritykset äh, nähdään Euroopassa toimitusketjun puitteissa, mutta paitsi Euroopassa myös äh, maailmanlaajuisesti koko tällä teollisuuden alalla. Jos puhutaan Euroopasta, voidaan todeta, että kaksi kolmesta yksityisen sektorin työstä ovat PK-yrityksissä työpaikasta. Ja kun ajatellaan ylipäätään meidän tuottavuuttamme, niin itse asiassa yli puolet arvonlisästä tulee juuri näistä yrityksistä. Ja nämä yritykset ovat hyvin sitoutuneita uuteen teknologiaan, innovatiiviseen teknologiaan ja kaikkeen siihen, mitä tarvitaan tutkimukseen, kehitykseen sekä tietenkin sitten käytännön työhön tällä alalla. Ja tosiaan 80 prosenttia ilmailualan Äh, alihankkijoista ja toimijoista ovat PK-yrityksiä. PK-yritysten merkitys on siis äärimmäisen suuri. Jos puhutaan tietotaidosta ja innovaatioista, niin voidaan havaita, että useimmat äh, esimerkiksi uusien äh, tuotteiden uusista tuotteista ovat jotenkin yhteydessä PK-yrityksiin. Eli tietotaito, asiantuntijuus, joka tulee esiin suurissa hankkeissa, hyvin usein perustuu sellaisiin ää, saavutuksiin, jotka itse asiassa tulevat PK-yrityksistä alun alkaen. Ja PK-yrityksiä tulisi tukea muun muassa tutkimusteknologiaa ja kehitysohjelmissa niin, että ne voivat jatkaa työtään ja niin, että tämä työ sitten saadaan käytännössä käyttöön. Tässä todella kun ajatellaan PK-yritysten motivaatiota, ne haluavat tietenkin selviytyä markkinoilla ja jos ne toteuttavat tutkimusta ja kehitystä, teknologian kehitystä, ne tulee todella ottaa huomioon, koska muuten ne eivät tule markkinoilla selviämään hengissä. Jos sitten puhutaan pk-yritysten ja suurten yritysten, järjestelmäyritysten välisestä suhteesta, niin voidaan todeta, että että suuret yritykset huolehtivat suurista integroiduista järjestelmistä, alajärjestelmistä, niin että esimerkiksi uusiin ilmailualuksiin, lentokoneisiin, helikoptereihin ja myös avaruusaluksiin saadaan kokonaisvaltaisesti nämä laitteistot käyttöön ja PK-yritykset joutuvat tietenkin ottamaan huomioon sen, mitä suurissa yrityksissä tapahtuu. Meillähän täytyy tietenkin olla asiakkaita. Emme me tee näitä asioita vain siksi, että se on hauskaa, ei vaan siksi, että se kannattaa ja voimme markkinoilla, markkinoista saada palasen tulevaisuudessakin. Valitettavasti tämä kuitenkin ainakin ilmailualalla ja myös avaruusalalla tarkoittaa sitä, että joudumme odottamaan 50 vuotta ennen kuin voimme edes kuvitella saavamme jotain voittoa tai hyötyä investoinnistamme. Ja tämä on hyvin vaikeaa, koska yleensä näiden yritysten rahoitusperusta on toki vahva, mutta ei niin vahva, että, että hyötyä tulosta voidaan odottaa 50 vuotta tuotetta, siis jonkinnäköistä tuottoa. Eli me emme voi laittaa kaikkia rahojamme tutkimus- ja kehitysohjelmiin. Meidän täytyy tietenkin pyrkiä optimoimaan tilanne ja näin voisimme ehkä saada jotain tukea myös Euroopan komissiolta. Voimme saada myös tukea isoihin ohjelmiin liittyen, kun voimme äh, tulla mukaan hyvin äh, innostuneina ja kyvykkäinä äh, osa pelureina tähän suurempaan kuvioon. Kun puhutaan riskien jaosta ja taas voiton jaosta, niin korostaisin, että tänä päivänä kun käynnistämme uuden hankkeen, riski on kokonaan meidän ja voittoa tosiaan ja hyötyä tulee sitten aikaisintaan 50 vuoden kuluttua. Puhutaanpa nyt puolustusmarkkinoista. Se, minkä olen tähän asti äh, sanonut, äh, liittyy yhtä lailla siviili- kuin sotilaspuoleenkin, äh, mutta kun sitten puhutaan puolustusmarkkinoista, niin puolustusmarkkinoilla äh, talousarviot, budjetit kutistuvat äh, ja tällä hetkellä on hankkeita, jotka jo ovat kypsässä vaiheessa tai juuri kypsymässä, kuten esimerkiksi Tiger, Tiger-ohjelma ja muut ohjelmat, joita meillä on Euroopassa, mutta nyt tällä hetkellä uusia ohjelmia, suuria ohjelmia ei horisontissa näy, joten onkin nyt vaarallista eh, meidän PK-yrityksissä ajatella, että mitä tulevaisuus tuo. Jos me emme saa Euroopan komissiolta minkäännäköistä signaalia emmekä myöskään kansallisilta toimijoilta, että ne haluaisivat eh, lähteä tietyn kehityksen tielle ja ää, eh, mm, kehittämään näitä teknologioita niin, että saisimme uusia ohjelmia esimerkiksi sitten jonnekin tulevais- tulevaisuuteen näkymiimme. Eli jos markkinoilla on jo toiminut, niin markkinoilla tulee säilymäänkin, mutta jos haluaa tulla markkinoille uutena toimijana, niin tiettyjä esteitä täytyy päästä onnistua ensin ylittämään. Ja täytyisikin miettiä, että miten voisimme optimoida pääsyn eri markkinoille niin, että saisimme eri markkinamahdollisuudet tuolla jossain horisontissa sitten kaikki käyttöömme. Niin kuin totesin tällä hetkellä, koska Äh, markkinat ovat äh, hyvin äh, heikossa vaiheessa, niin uusia kansallisia ohjelmia ei ole tulossa, koska investoinnit, joita vaaditaan, ovat hyvin kalliita. Esimerkiksi merialalla tällä hetkellä meidän tulisi ajatella myös uusia ohjelmia, jotka korostaisivat entistä voimakkaammin sellaisia toimia, vaikkapa sensoreita, jotka auttaisivat meitä äh, yhdistämään äh, eri lentokoneiden ja helikoptereiden äh, toimet yhteisellä ilmailualueella Euroopassa tai kun ajatellaan näitä alueita ylipäätään alueita, jotka ovat erilaisten lentokoneiden käytettävissä. Meidän täytyy pohtia sitä, miten voimme parantaa tilannetta ja jos katsotaan PK-yrityksiä, niin voi kyllä nähdä, että meillä on koko joukko uusia mahdollisuuksia, joita PK-yritykset ovat kehitelleet. EDA, Euroopan puolustusvirasto, on viimeisten 50 vuoden aikana toteuttanut koko joukon tutkimuksia ja itse asiassa käynnistänytkin joitain toimia Äh, ja minä olin hyvin ylpeä, kun sain olla mukana ryhmässä, joka erityisesti keskittyy PK-yritysalaan ja tähän tutkimukseen. Ja jos tutkimusta tarkastelee, voi löytää kyllä koko joukon perusteluja sille, että äh, on äh, suuri vaara sille, että me vaarannamme sellaiset Äh, asiat, joita meillä jo on, sellaiset äh, tiedot, joita meillä on ja kapasiteetin, joita meillä on, jos emme toimi nyt. PK-yritykset voivat kyllä tehdä hyvin tehokasta yhteistyötä suurten yritysten kanssa. Meidän täytyisi myös ajatella kysynnän vakauttamista Euroopan alalla. Miksi ajattelemme edelleen yksittäisten ohjelmien kautta, kun ne voitaisiin yhdistää toisiinsa niin, että saataisiin tällainen laajempi kattava ohjelma ja jotta kaikki nämä ajatukset voitaisiin yhdistää toisiinsa niin, että saataisiin todella konsolidoitua tuo kysyntäpuoli myös. Tarvitaan suuria yhteisiä ohjelmia, joissa eri kansalliset viranomaiset tekevät yhteistyötä. Katsomme myös Atlantin toiselle puolelle Yhdysvaltojen puolustusteollisuuden varoja ja aina myön, todetaan, että Euroopan tasolla tarvittaisiin lisää rahaa, mutta jos verrataan Yhdysvaltoja meihin, voidaan nähdä, että me Euroopassa, meillä on vähemmän rahaa, mutta kun katsotaan äh, äh, saavutuksiamme, tietoamme, järjestelmiämme, voidaan nähdä, että emme me ole ollenkaan jääneet Yhdysvaltain kelkasta. Me olemme vain näissä suurissa ohjelmissa jääneet Yhdysvaltain kelkasta, ja tämä jälleen tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi yhdistää tätä kysyntäpuolta Euroopassa niin, että voisimme todella yhdistää voimamme myös näissä ohjelmissa. Kysynnän rationalisointi olisi myös hyvä siinä mielessä, että sitä kautta voitaisiin vähentää byrokratiaa, keventää järjestelmiä. Äh, rahoitustuki on hyvin kriittinen asia. Sen ei tulisi mennä pk-yrityksille, koska niillä ei ole alun alkaen rahaa, niillä ei ole varaa äh, maksaa tätä itse. Ei, äh, rahoitustuki, niin kuin puhuin tuosta noista suurista ohjelmista, se tulisi saada niiden käyttöön. Ja tässä tarvitaan tällaista etukäteisrahoitusta niin, että PK-yrityksillä on varaa tulla mukaan näihin toimiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan rahaa, jotta meidän asiantuntemuksemme saadaan näiden eri hankkeiden käyttöön. Kun sitten puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, kaksikäyttötuotteista, tutkimuksesta, tai eh, avaruusinvestoinneista. Kaikki kaikki liittyy hyvin läheisesti myös PK-yrityksiin ja kyllä meidän täytyy tehdä jotain, jotta saisimme synkronoitua ponnistelumme entistä paremmin ja konsolidoitua toimimme Euroopan tasolla yhteisesti. Ja eh, sitten minun eh, päätökseni, kun ajatellaan Euroopan strategista lähestymistapaa, sen tulisi olla koordinoitu Eli meidän täytyy parantaa teollisuuden mahdollisuuksiamme, sillä jos tämän kyvyn menetämme tänä päivänä, niin emme saa sitä kyllä palautettua tulevaisuudessa, koska tällöin jäämme kelkasta Yhdysvaltain sekä myös Aasian maiden kanssa kilpaillessamme. Meillä ei ole varaa palauttaa tilannetta ennalleen. Eli säilyttäkäämme tilanne nykytasolla ja sitten äh, voimme kyllä aivan varmasti katsoa ylpeänä myös tulevaisuuteen. Ja tulevaisuus tulee olemaan hyvin myönteinen myös turvallisuus- ja puolustusalalla. Meidän täytyy jatkuvasti äh, tutkimukseen ja kehitykseen äh, ja teknologiaan investoida, sillä Mm, jos ohjelma päättyy eikä sille tule minkäännäköistä jatkoa, niin mitä pk-yritykset sitten tekevät tällä välin? Jos uusia hankkeita ei ole, ne muuttavat suuntaa, mahdollisesti jättävät koko alan ja jälleen, jälleen tässäkin tapauksessa jo olemassa oleva kapasiteetti ja kyvyt katoavat. Tarvitsemme uusia liiketoimintamalleja, eli tätä mm, tulevien kehitysohjelmien riskiä täytyy minimoida niin, että voimme olla luotettava kumppani näissä asioissa. Ja tietenkin meidän täytyy myös ottaa huomioon geostrategiset muutokset. Saatellaan vaikkapa kyberpuolustusta ja näitä hyvin päivän polttavia aiheita, niin kyllä tässä aika paljon oppia voidaan ottaa siitä, miten voimme turvata ympäristömme, emmekä vain puhua siitä. Meidän täytyy toimia välttääksemme se, että tapahtuu tietovuotoja, että me emme pysty puolustautumaan. Nythän elämme turvallisissa yhteiskunnissa, mutta meidän täytyy säilyttää tietty taso kuitenkin, tietty turvallisuuden taso ja jotta Euroopan teollisuus ei pääsisi kuihtumaan, me todella tarvitsemme Euroopan puolustusteknologian teollista perustaa ja sitä täytyy tietenkin suunnata uudestaan sitten uusiin toimiin. Tässä tarvitaan voimakasta poliittista tahtoa ja myös konkreettisia tuloksia. On välttämätöntä lähteä tälle tielle kulkea tähän suuntaan. Ja lopuksi meidän täytyisi ajatella myös liiketoimintaa ja sen etiikkaa. Useinhan PK-yrityksissä puolustusalalla kuulee, että jos on puolustusalalla, ei toimi eettisesti. Ja minä vain kysyisin teiltä, että jos nyt katsotaan tätä tilannetta nyt vaikkapa ottaen huomioon ne erilaiset uhat ja terrorismi maailmassa. Me haluamme että maat voivat elää rauhassa ja haluamme tehdä yhteistyötä näiden maiden kanssa, niin sittenhän tarvitaan myös turvallisuus- ja puolustusalaa tulevaisuudessa ja on vahvistettava sitä myös. Ja tietenkin ajateltava tätä liiketoiminnan etiikkaa. Ja voimme kyllä todeta tässä toimitusketju kokonaisuudessa Euroopassa, että kyllä liiketoiminta on eettistä, eettistä ja mukana on erilaisia organisaatioita ja ohjelmia ja voimme luonnollisesti yrittää niiden kautta ottaa aina huomioon tämän eettisenkin ulottuvuuden. Lopettaisin puheenvuoroni toteamalla, että olemme kovasti korostaneet PK-yrityksiä nyt viimeisten 10-20 vuoden aikana. Olemme pyytäneet niitä pysymään puolustus- ja turvallisuussektorin kärryillä. Tilanne on hyvä, eh, on ollut hyvä ja kyllä kannattaa eh, pysyä tällä tiellä jatkossakin. Kannattaa pyrkiä yhdistämään erilainen, eh, eri maiden kysyntä niin, että voidaan vastata siihen kokonaislaajuisesti. Ja me PK-yritykset ja ASD olemme todella valmiit tekemään kanssanne yhteistyötä. Se kannattaa mielestäni. Kiitos. Paljon kiitoksia, professori. Nyt meillä on ilo kuulla Euroopan puolustusviraston varajohtajaa Herra Gossia and uh, I'm happy to have been invited to Paljon kiitoksia. Kiitoksia. On hienoa, että minulla on mahdollisuus keskustella pk-yritysten osuudesta integroidussa eurooppalaisessa puolustusteollisuudessa. Haluaisin tarkastella myöskin tätä ähm, puolustusasian Euroopan neuvoston kokouksen kannalta ja sen jälkeisten tapahtuvien ähm, osittain äh, äh puhun äh, samoin kuin edeltävä puhuja. Kyllä, todellakin PK-yritykset ovat erittäin keskeinen eurooppalaiselle ähm, teknologiselle ähm, teollisuuspuolustussektorille, ne ovat sen kivijalka. Meillä on yli 20 000 pk-yritystä, jotka ovat siviili- ja puolustusalalla ja edustavat 90 äh, prosenttia alan yrityksistä ja edustavat 67 äh, prosenttia kokonais äh, työpaikoista ja myöskin yhdessä. Ne ovat suuri osa alasta ja vastaavat 58 prosenttia Euroopan unionin taloudellisesta lisäarvosta. Eli todellisia argumentteja on sen puolesta, eh, että tukisen pk-yritysten kilpailukykyä. Tutkimusta ja kehitystä on tapahtunut positiivisella tavalla jo 2007 puolustusministerit eh, korostivat tämän sektorin tärkeyttä ja myöskin innovaatiopotentiaalin täyttä käyttöönottoa missä tahansa Euroopassa sitten eh, sijaitseekaan. Suuri osa tästä potentiaalista on PK-yrityksissä ja tämä on suuri innovaation veturi Euroopassa. Puolustusalan PK-yritykset ovat jakautuneet ympäri Euroopan tietyille alueille erityisesti ja niiden rooli on hyvin tunnustettu sekä ähm, Lady Catherine Ashton, korkea edustaja, että virastomme johtaja on niiden tärkeyden tunnustanut, mutta ei nyt tässä seuraavan puhujan argumentteja varasta. Te varmaankin puhutte tästä asiasta pian. Kuitenkin PK-yrityksillä on ongelmia siinä, e, että ne pystyisivät pääsemään eurooppalaisille markkinoille ja tarttumaan mahdollisuuksiin byrokraattisia esteitä on olemassa, niiden pk profiilia tulisi parantaa ja ne tulisi saattaa paremmin tunnetuiksi. Nämä asiat on laajalti eh, tunnustettu ja tämän vuoksi eh, komissio on eh, julkistanut Small Business Act-asiakirjan PK-yritysten tukemiseksi. Kuitenkin tämä ei täysin vastaa PK-yritysten tarpeita, erityisesti puolustus- ja turvallisuusalan sektorilla. Meillä on lisäulottuvuus pelissä. Vaikka meillä on yhä suurempaa avoimuutta puolustusasian sektorilla, meidän tulee toimia niin, että myöskin PK-yritykset pääsevät näille markkinoille. Palaan tähän pian. Mitä Euroopan puolustusvirasto sitten tekee? Me eh, helpotamme eh, PK-yritysten tietä näihin bisnesmahdollisuuksiin ja me teemme aktiivisesti yhteistyötä jäsenmaiden kanssa, jotka ovat eh, mukana eri sidosryhmien kanssa. kanssa Euroopan komission kanssa, jotta pystyisimme parantamaan pk-yritysten roolia puolustusalalla. Tämä ei ole uutta, sillä jo vuonna 2009 julkaisimme ohjelinjat pk-yritysten tukemiselle tällä alalla ja käsittelimme monia kriittisiä asioita, kuten tiedonsaantia, alihankintaa, ähm, minimivastausaikaa pienissä sopimuksissa, pk-yritysten ähm, immateriaalioikeuksien suojaa ja niin edespäin. Nyt meidän täytyy kuitenkin tehdä lisäaskelia eteenpäin ja tämän vuoksi maaliskuussa puolustusministerit julkaisivat PK-yritysstrategian alalla. Tarkoituksena on parantaa yhteistyötä, äh, pooling and sharingia, tukea markkinaolosuhteita pk-yritysten kohdalla, ähm, tukea alihankintatilanteita. Ja voisin näitä asioita ähm, esitellä kolme näistä hiukan tarkemmin. Ensinnäkin ähm, nämä yritysmahdollisuudet PK-yrityksillä ei ole varoja tai henkilöstöä käydä läpi kaikkia mahdollisia liiketoimintamahdollisuuksia koko Euroopan markkinoilla. Ja tässä tilanteessa me Euroopan puolustusvirasto 28. kesäkuuta julkaisimme sivuston, jolla muutamalla klikkauksella PK-yritys voi saada kaiken tarvittavan tiedon puolustusalan hankintoihin liittyen sekä Euroopan unionin tasolla että kansallisella tasolla. Tämä on niin kutsuttu yhden luukun ratkaisu puolustusteollisuudelle, erityisesti PK-yrityksille. Teknologia ähm, ohjelmiin liittyen, jotka ovat Euroopan puolustusviraston arvarion alla. Me olemme pyrkineet parantamaan äh, tiedostavuutta liittyen näihin liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin ja erityisesti niin kutsuttuihin yhteishankkeisiin, sellaisiin hankkeisiin, joihin kaikki jäsenmaat osallistuvat. Toisekseen helpotamme tai pyrimme helpottamaan eh, pääsyä Euroopan unionin varoihin. Tämä jälleen kerran saattaa olla liian monimutkaista pk-yrityksille saada tukea Euroopan unionin rahastoista. Tulee tuntea toimintaympäristö, tehdä oikean tyyppiset hakemukset oikealla tavalla. Ja tässä me pyrimme parantamaan tietoa siitä, kuinka PK-yritykset pystyvät osallistumaan näihin teollisuuden työpajoihin. Meillä on ollut tämän tyyppisiä työpajoja tänä vuonna Itävallassa. Ensi vuonna Puola käsittääkseni järjestää Visegrad-maiden työpajan ja näin me voimme kääntyä yritysten puoleen ja informoida heitä ja toim- tulemme toimimaan näin vuosittain. Meillä on myöskin pilottihankkeita, joissa käytetään rakennerahastoja. Portugalin tapauksessa kahta tällaista pilottihanketta on saatu onnistuneesti toteutettua. Tarkoituksena on helpottaa pääsyä näihin jäsenmaihin ja helpottaa rakennerahastojen hyötykäyttöä. Sitten kolmas asia. Komission rooli tässä työssä on erittäin tärkeä. Meidän täytyy tehdä käsi kädessä yhteistyötä komission kanssa, jotta voisimme puolustusalaan liittyviä välineitä käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Enterprise Europe-verkostoa, kilpailukykyohjelmaa, kosmeohjelmaa, eri klustereita ja niin edespäin. Pyrimme myöskin varmistamaan sen, että meillä on täydentävyyttä Naton kanssa niin, että me tekisi sama asia kahta kertaa niillä vähillä rahoilla, joita meillä on käytössä. Me pyrimme ottamaan kaikki sidosryhmät huomioon ja kääntämään nämä ohjelma todellisuudeksi. Meidän täytyy keskittyä avain teollisuuden aloihin, avain mahdollisuuksiin, kuten mainittua. Ja tästä syystä me olemme ähm, tehneet listan kriittistä eurooppalaista ähm, teollisuuden puolustus, puolustusteollisuuden aloista. Niistä asioista, joihin strategisen luonteen vuoksi meidän tulisi puolustusasioissa keskittyä. Cesar on mainittu jo tässä yhteydessä ja Arpas, nämä ovat nimenomaan niitä aloja, joilla PK-yritykset erityisluontoisuutensa vuoksi ja uudistuvuutensa vuoksi voivat tarjota oikeanlaisia ratkaisuja. Meillä on selkeä salkku prioriteetteja pk-yritysten tukemisessa, mutta tässä ei ole kaikki. Tässä on kyseessä se, mitä Euroopan puolustusvirasto voi tehdä, mitä komissio sitten voisi tehdä. Tämän annan ehkä komission edustajalle vastattavaksi. PK-yritykset ansaitsevat äm, tasapuoliset mahdollisuudet. Niille tulee olla tasapuolinen reilu mahdollisuus osallistua markkinoille rajat ylittävästi, ylikansallisesti tässä kansainvälisessä eurooppalaisessa ympäristössä. Se, mitä me puolustusvirasto voimme tehdä, kuten selitin, ei ole sanoja. Keskitymme konkreettiseen tukeen PK-yrityksille, ja pyrimme tukemaan niiden pääsyä Euroopan unionin äh, rahastotuen piiriin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia herra Hoss myös ystävästä sanoista minun kollegaani liittyen. Ja nyt annan puheenvuoron puolalaiselle kollegalle komissiossa herra Tokarskille. Thank you. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Olemme kuulleet pitkälle tämän keissin pk-yritysten puolesta, joten ehkä pidättäydyn ehkä tähän eh, puolustustiedon annon sisältöön, joka 24.7. komissiosta tuli, ja niihin toimiin, jotka liittyvät välittömästi pk-yrityksiin ja teollisuuspolitiikkaan koskien pk-yrityksiä. Täytyy sanoa, että tiedonannon diagnoosi on hyvin samalla linjoilla kuin mitä täällä olemme kuulleet. Puolustuksen tai kaksoskäytön alueella PK-yritykset kärsivät markkinoiden pirstoutumisesta. He, niillä on vaikeuksia päästä muiden jäsenvaltioiden markkinoille, myöskin kolmansien maiden markkinoille. Tämä tuntuu nyt erityisesti, kun ää, kunnan budjettileikkausten aikaa. Ja PK-yritykset eivät voi noudata samaa strategiaa kuin muut yritykset, eli siirtyä kolmaselle markkinoille. Eli tärkeä viesti on, että tämä markkinoiden pirstoituminen täytyy voittaa. Täytyy tarttua parempaa pääsyä kolmasen maiden markkinoille. Ja sitten on vielä tavalliset PK-yritysten ongelmat – kuten tiedon ja rahoituksen saanti. Ja vielä yksi asia, joka ehkä kytkeytyy tähän julkiseen kuvaan. Usein pk jotka osallistuvat puolustustoiminnille, on vaikea identifioitua tällaisiksi yrityksiksi. Tätä julkista mielikuvaa voisi vähän muuttaa. myönteisellä puolella täytyy muistaa, että puolustusalan pk-yritykset ja kaksoskäyttö pk-yritykset ovat usein innovoinnin eturintamalla. Tämä liittyy tähän siviili- ja sotilaspuolen vuorovaikutukseen, joka usein tuo innovoivia ratkaisuja. Eli kuulemme paljon kielteistä puolesta, mutta täytyy muistaa nämä hyvät asiat. Ne innovoivat ajattelevat innovoivasti, niillä on avaintaitoja, innovointitaitoja ovat myönteisellä, ne, nämä ovat myönteisellä puolella ja me käsittelemme tätä tiedonannossamme. Mitä me sitten tiedonannassa tarjoamme? Kaikkien toimien takana on, että puolustusalan yritysten pitäisi hyödyntää paljon enemmän ja paljon paremmin niitä välineitä, joita siviiliyrityksillä on ollut tarjolla näiden välineiden rajoitettu käyttö liittyy siihen. Ne tuntevat näitä välineitä huonosti ja vähän epäröivät, miten näitä rahoja voidaan käyttää puolustusalalla. Mahdollisuudet liittyvät lähinnä kaksoiskäyttöön sovelluksiin, jotka käyvät sekä siviili- että puolustuspuolella. 2014 lähtien meillä on Euroopan strategiset kumppanuusryppäät. Meillä on tämmöinen alhaalta ylöspäin tapahtuva parempi luokittelu pk-yritysten ry, ryppäisiin, joka vähentää niiden eristyneisyyttä – pyrimme myös auttamaan tätä ryppäitä ryvästä tai EU-tason ryppäitä, klustereita kolmansien maiden markkinoille. Tässä rahoitus tulee kosmesta uudesta PK-välineestä, joka on 2014 lähtien käytössä. Ensimmäinen rahoitussiipale on tarjolla 2014. Ensimmäiset ää, tarjouspyynnöt on 2014 keväällä – EFA ja muuta käytämme keinoina tavoittaa pk-yritykset ja rohkaisemaan niitä osallistumaan. Meillä on toinenkin väline, jota on käytetty aika paljon, aika onnistuneesti, aika paljon rahoitusta. Olemme vielä lonnasvaiheessa. vaiheessa. Nyt puhumme yli 50 miljoonasta eurosta. Tämä on Euroopan yritysverkosto. Se on ollut toimivaa siviilipuolelle, mikään ei ehkä se käyttämään sitä puolustusyritysten kanssa. Tämä keskittyy yrityksiin enemmän kuin ryppäisiin. Ja tämä liittyy bisneskumppaneiden löytämiseen. Meillä on kansallisia koordinaattoreita jäsenvaltioissa ja kolmessa markkinoilla. ja koemme, että voitaisiin käyttää runsaasti puolustussektorilla pk-yritysten kesken. Goos ja mainitsikin, että rakennerahastoja voitaisiin paremmin käyttää – työs, haluamme työskennellä tämän idean kanssa kahdella tavalla. Ja, ja täytyy muistuttaa, että me teemme tätä käsikädessä Euroopan puolustusviraston kanssa. Me haluamme sitä alueellista verkostoitumista, älykkäiden erikoistumistrategioiden osana. Tämä on ennalta ehto rakennerahastojen käytössä. Jokaisen alueen täytyy laatia – ja hyväksyttää komissiossa strategia, joka on osa alueellista rakennerahoitusta. Ja, ja ne alueet, joilla on merkittävää puolustusteollisuutta alueella, niiden pitäisi integroida se omaan strategiaansa rahoituksen saamiseksi. Meillä on ollut jo joku kokouksia alueiden kanssa liittyen tähän olemme löytäneet kymmenen aluetta, jotka ovat aika kiinnostavia. Ja osa on aika pitkällä, miten tavallaan risti siittää, miten hyödyntää sekä siviili- että puolustussektoria osana suunnittelua. Seuraamme tätä ja tätä siis seuraavina vuosina voi johtaa vahvempiin verkkoihin, jotka keskittyvät voimakkaasti siihen, miten näitä siviili- ja puolustusresursseja voidaan käyttää. Ja sel- sääntöjäkin pitää selkeyttää. Usein puolustusalan pk-yritykset epäröivät varojen hakemista tai ne hylättiin, koska säännöt eivät ole täysin selkeät. Se sitä, mitä kaksoiskäyttöprojektit merkitsevät ja mitä varmuutta pekoyrityksellä voi olla, että, että jos se tekee hyvän hakemuksen, se saa rahoitusta. Haluamme selkeyttää kelpoisuussääntöjä. Haluamme julkaista käsikirjassa selkeästi ilmaistaan, milloin ja missä oloissa näitä projekteja voidaan rahoittaa. Herra Goos mainitsi. Haluamme myös hyödyttää niitä pilottiprojekteita, joita puolustusvirasto tukee. Ja ne ovat osa sitten näitä parhaita keissejä. Meillä on case study ja tapaustutkimuksia niihin liittyen. sen että meillä on myös vähemmän pk-yrityksiin keskittyneitä toimia, jotka ovat kuitenkin relevantteja. Meillä on tutkimusohjelmia, kuten Arsetti 2020, jossa 20 prosenttia rahoituksesta on korvamerkitty pk yritykselle Se on myös relevanttia, joten PK-alan, PK, puolustusalan PK-yrityksille. Ja sitten meillä on lentoalan pilottiprojekteja, jotka määrittelevät lentot- ja ilmailuteollisuutta parikymmentä vuotta eteenpäin ja RPS käytännössä siviili ilmailualueella tulossa mukaan, mikä merkitsee turvallisempaa lentoteknologiaa. Tässä on paljon potentiaalia pk-yrityksille. tekee meistä kilpailukykyisiä Yhdysvaltain muiden kilpailijoiden kanssa. Lopuksi keskustelussamme jäsenvaltioiden kanssa Olemme saaneet myönteisiä vastauksia liittyen puolustusalan PK-yritysten osallistumiseen. Meillä on kovasti suhtaudumme optimistisesti, että tavalla tai toisella tämä näkyy myös joulukuussa Euroopan neuvostossa. Paljon kiitoksia, herra Tokarski. Nyt on parlamentin jäsenten kysymysten aika. Herra Kaala, EPP-ryhmän koordinaattori. Kiitoksia. Olen erittäin kiitollinen myös äh, äh, varusteluteollisuusesittelijällemme ja tietenkin nyt kun tuo huippukokous on tulossa, niin äh, tämä kuulemistilaisuus on hyvin ajankohtainen ja voimme näin saada todella tärkeää tietoa siitä, mihin suuntaan meidän tulisi poliittisia puitteita muotoilla, jotta voimme auttaa teollisuuttamme jatkon suhteen. Usean otteeseenkin on jo todettu, että PK-yritykset ovat luonnollisesti hyvin lähellä meidän sydäntämme ja Small Business Act tämän tietenkin osoittaa. kun ajatellaan puolustukseen liittyvää alaa ylipäätään, niin hm, asiakaskuntahan on aika yksipuolinen. Useimmiten asiakas on valtio tai toinen valtio. Ja jos niillä on hyvä tilanne, niin ne voivat myös tilata kaksikäyttötuotteita, joita armeija Armeijan lisäksi voivat käyttää esimerkiksi poliisia ja pelastuspalvelut sekä siviilipuolikin esimerkiksi viestinnässä. Totesitte, että on ongelma, jos ei ole kunnollista asiakaspohjaa, kun siis tilauskanta on heikko ja tämä aiheuttaa sitten vaaran, että yhtäältä yritykset joko siirtyvät EUn ulkopuolelle tai jopa joutuvat sulkemaan ovensa lopullisesti. Mitenkään teidän alallanne nyt on mahdollisuuksia Enkä minä halua tässä nyt provosoida mitenkään, mutta mitenkä teidän alalla nyt olisi mahdollisuuksia laajentaa tätä toimintakenttää? Tietenkin esimerkiksi se, että siirrytään jopa ihan kokonaan siviilipuolen toimijoiksi ja tällöin tämä tekniikka ja teknologia ikään kuin voi mennä tässä mielessä hukkaan. Eli minkälainen rooli valtiolla toimeksiantajana voi viime kädessä olla? Vaaditteko te valtiolta, että valtio hankinnoissaan toimii myös hiukan kurinalaisesti? Tätä minä nimittäin toivoisin. Poliitikoilta aina vaaditaan tällaista rationalisointia ja kysynnän rationalisointiin täällä jo viitattiinkin, eli että pyritään sen jälkeen, kun voimat on yhdistetty ja uusia ajatuksia tulee, niin sitten taas hinnat nousevat ja on yhteitä, yhteisiä hankkeita muiden valtioiden kanssa, niin yksi valtio keksii yhtä toinen toista ja sitten loppulasku kasvaakin huomattavasti. Eli minkälainen teidän kokemuksenne on? Ja sitten vielä kysymys, eikö teollisuus voisi nyt ikään kuin kääntää tätä tilannetta toiseen suuntaan? Eli ei niin, että reagoidaan kysynnän pikaisiinkin muutoksiin, vaan että todetaan, että tämä on, tätä meillä on tarjolla, tämä on parasta, mitä rahalla voi saada, tämän olette tilanneet, tämän saatte summalla X. Ja näillä ehdoin voimme teille toimittaa lopputuotteen tähän hintaan. Eikö tämä olisi mahdollista, koska eihän asiakkaallakaan ole ö, lukuisia mahdollisuuksia lähteä shoppailemaan muualle, koska ö, suinkaan näitä hyvin erityislaatuisia tuotteita ei ole tarjolla joka kulmassa. Eli ettekö te voisi sanoa, että me voimme toimittaa teille tämän tuotteen, mutta vain tämän tuotteen, eikä sitä tätä ja tuota tähän lisäksi ö, siihen, siihen hintaan, sinä ja sinä päivänä. Onko tämä realistista vai joudutteko te todella teollisuudessa lähes orjan tavoin juoksemaan toimeksiantajien perässä ja sitten hinnat nousevat tietenkin ja sitten käydään tätä keskustelua jopa ihan politiikassakin ja todetaan, että miksi A400M on nyt yhtäkkiä niin paljon kalliimpi kuin alun perin arvioitiin tai miksi näin on käynyt myös muissa hankkeissa – mikä olisi tässä teidän mielestänne teollisuuden rooli? Miten teidän tulisi toimia toimeksiantajienne kanssa entistä paremmin? Ja? No, tässä oikeastaan tämä nyt tässä vaiheessa ja ehkäpä keskustelun mittaan minulle tulee vielä muitakin kysymyksiä mieleen. Kiitos. Thank you very much, Michael. And Madame Koppa, please. Palkitaksemme Mikael Ravakoppa. Koppa. Kiitos, puhun hyvin lyhyesti. Kiitoksia tästä hyvin mielenkiintoisesta esityksestä. Kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Tänä aamuna keskustelimme siitä, mitä voimme odottaa Euroopan parlamentilta ja kansallisilta parlamenteilta – mitä te nyt odotatte, minkälaisia konkreettisia tuloksia odotatte joulukuun huippukokoukselta, sillä mehän tiedämme, että komission teksti oli erittäin kunnianhimoinen ja tunnemme, että kuitenkin jäsenmaat ovat melko haluttomia. Mitä te odotatte ja mitä te pelkäätte? Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Muita kysymyksiä en näe. Herra Paljon kiitoksia. On ihan selvää, että meidän täytyy mahdollisimman hyvin käyttää pk-yritysten tarjoamia mahdollisuuksia. Erityisesti, jotta ne voisivat hyödyntää ylikansallisia rakenteita. Aikaisemmin olimme tilanteessa, jossa oli suuria ryhmittymiä, jotka tuottivat kaikkea. Eh, niillä oli kaikki, mitä ne tarvitsivat. Ne tuottivat erilaisia hyödykkeitä, kaiken sen, mitä puolustusalalla tarvittiin. Tämä malli ei ole erityisen kilpailukykyinen ja paljon tapahtuu ulkoistamista. Ja alihankkijoita on paljon. Ja nyt vaikka olevan jonkinlainen konflikti näiden rakenteiden keskellä. Ensinnäkin nämä isot suljetut rakenteet, joskus kansalliset, joskus ylikansalliset. Ja toisaalta meillä on pk-yritykset, joiden rahoituspohja on heikko miten kyky puolustaa henkistä omaisuutta on heikompi. Ja tähän ongelmaan pitäisi löytää ratkaisu. Ratkaisu. joka takaisi pk-yrityksen oikeusvarmuutta. myöskin rahoitusta. ja joka suojelisi valtioita ja myöskin valtion salaisuuksia, sillä puolustusala ja salaisuus liittyvät toisiinsa yleensä. Ja sitten koordinointi. Mielestäni nämä uudet pk koskevat juridiset säännöt voisivat olla tarpeen, jotta prioriteetit otettaisiin huomioon minkälaisia prioriteetteja meillä on, ovatko ne rahoitusprioriteetteja, liittyvätkö ne ehkä tai muuhun. Small. Kiitos. Ja herra Galler, lisää vähän kysymykseen. Keskustelu sertifioinnista ja standardoinnista ja näihin liittyvistä kustannuksesta ja näihin menevästä ajasta on nyt käynnissä. Onko tämä keskustelu teille tuottavana ja viejänä yrityksenä pikemminkin kustannustekijä vai aikatekijä. Siis meidän tavoitteemme on todeta poliittisesti, että Euroopan unionin sisällä joka tapauksessa sertifiointi, jos se on tehty yhdessä maassa, ei enää olisi tarpeen toisessa. Onko tämä mielestänne realistista käytännössä vai ei? Vielen Dank. Ähm, I propose... Paljon kiitoksia. Ehdotan antaa teille 35 minuuttia vastauksiin. Kaikkia kysymyksiä ei ole pakko kommentoida. Poimikaa ne, jotka haluatte. Ehdotan, että aloitamme herra Tokarskista. Thank you very much. Try to say something. Paljon kiitoksia. Pyrin vastaamaan ähm, kaikkiin kysymyksiin sanomaan jotakin. Edustaja Gallerin kysymys, äh, toivottavasti ymmärsin tämän oikein, oli se, onko mitään jäsenmaiden lähestymistavassa puolustuskulujen ja yhteistyön alalla sellaista, joka voisi auttaa PK-yrityksiä olla niille hyödyksi. Usein me kohtaamme vaihtoehdon tai tilanteen, jossa tämän tyyppiset yhteistyöhankkeet ovat kansallisia hankkeita kalliimpia. Minun näkökulmastani, tehän mainitsitte nyt tämän 400M-projektin erityisesti. Äh, mielestäni tämä ei ollut negatiivinen. Olemme nähneet äh, Euroopan unionin laajuisessa lähestymistavassa tiettyjä positiivisia puolia, mutta tämä 80-85 prosenttia sertifioinnista, mikä tapahtui Euroopan unionin tasolla, nopeutti tätä prosessia erittäin suuresti. Tässä mielestäni on hyvä esimerkki siitä, minkälaisia hyötyjä yhteistyöhankkeesta voidaan saada. On hyvin tärkeää, että me tarkastelemme uusia yhteistyöhankkeita ja pyrimme asettamaan ne vankalle jalustalle heti alusta lähtien, sillä syyt viivästyksille ja korkeille kuluille ovat usein se, että projektia ei ole alusta lähtien, vaan niin, että eri sotilasvoimilla oli erilaisia vaatimuksia ja tämä aiheutti ongelmia myöhemmissä kehitysvaiheissa. Esimerkiksi tämä kaukuohjattu lentokonejärjestelmä, tämä on uusi ala, jolla pohjaa ei ollut ja mitä vaati yhteistyötä. Tässä yhteiskunta, yhteistyö voitaisiin aloittaa harmonisoimalla eri sotilasvoimien vaatimuksia ja tämä voisi ähm, tarjota lisäarvoa verrattuna siihen, että hanke toteutettaisiin kansallisella tasolla. Edustaja Kopa esitti kysymyksen siitä, mitä me odotamme Euroopan neuvoston kokoukselta, meidän puoleltamme ja komission puolelta. Tässä ähm, sertifiointia, ähm, arviointia, pk-yritysten osan ajamista, valmistamista valmistelua ja tiettyjä äm, lippulaivahankkeita. Selkeästi myöskin odotamme sen erottelua, mitä siviili- ja sotilasalalta odotetaan. Tämä voisi tarjota todellista äh, lisäarvoa. Ja sitten äh, edustaja Gerkin kysymys näissä keskusteluissa jäsenmaiden kanssa usein tunnetaan, että on ilmassa pelkoa siitä, että jos todellista äh, konsolidaatiota tapahtuu ja usein mark- markkinoiden yhden työssähän eräät osapuolet voittavat, toiset häviävät. On olemassa sitten pelkoa siitä, mitä tapahtuu, jos itse joutuu häviäjien puolelle. Tässä mielestäni meidän tulisi pohtia sitä, mitä tapahtuu, ellei yhteistyötä ole, eikä lisää integraatiota tapahtuu. Vaihtoehto tälle on yksinkertaisesti se, että tietyt jäsenmaat joutuvat tilanteeseen, jossa niiden teollisuus on täysin tehoton eikä pysty tarjoamaan kilpailukykyisiä tuotteita ja arvoa rahalle. Mielestäni ei ole mitään syytä jäädä tällaiseen tilanteeseen. Meidän ei pidä tietenkään ajautua täysin markkinoiden armoille, mutta meillä on mielestäni syytä markkinoiden integroimiselle Euroopassa Meillä on erilaisia malleja tästä eri aloilta, esimerkiksi autoteollisuudesta, ja olemme nähneet, että tietyt jäsenmaat ovat siirtyneet erilaisiin malleihin, joissa saattaa olla alajärjestelmiä. Mutta kaikki tämä koskottaa tietynlaista poliittista prosessia, joka riippuu jäsenmaiden tahdosta tehdä yhteistyötä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, herra Goss. Paljon kiitoksia. herra Gallerin kysymys ensin. Sanoin, että nyt on yhteistyön aika. Tämä kuulostaa isolta jutulta, mutta koskaan aikaisemmin puolustusbudjetit eivät ole näin paljon tippuneet, joten vaihtoehtona on joko voimien yhdistäminen, yhteiskäyttö ja jakaminen, sen jakaminen mitä meillä on, ja vaatimusten jakaminen esimerkiksi tämä ohjelma, joka liittyy lennon aikaiseen tankkaukseen. Ne kapasiteettikin saattaa kadota. Ja silloin katoaa osa suvereniteettia ja toimintavapautta. Ja toimintavapaus tietysti on sekä kansallinen että eurooppalainen asia. Ja nyt on yhteistyön aika. Herra Galler mainitsit A400M 20 vuotta sitten, kun työs, aloitin kansainvälisessä ympäristössä työskentelyn, työskentelin ö, vaatimusten lähetämisen kanssa ja E400M oli ensimmäinen projektini ja, ja 20 vuotta myöhemmin tämä vasta sitten lensi. No, se on hidas projekti. Olisiko se voinut olla halvempaa? Kyllä. Nopeampaa myös. Se liittyy poliittiseen tahtoon, kansalliseen teollisuuspolitiikkaan, suvereniteettiin. Mutta kuten ensimmäisessä vastauksessa totesin, olemme pääsemässä perille. Meidän tällä lisää yhteistyötä. Ja vaatimusten harmonisointi on ensimmäinen askel. Jos lennättelemme NH-90 helikopteria. Ja sitä on yli 25 versiota. Tätä on lähes pakko myöntää, mutta sanotaan, että emme ole onnistuneet harmonisoimaan vaatimuksia. Ja tämä on tavattoman kallista isävaltiolle. Ei ainoastaan ostovaiheessa, vaan myöskin huollon kannalta. Tätä täytyy pärjätä paremmin tulevaisuudessa ja mitä sitten Euroopan neuvostolta odotetaan. Toivon, että jos ajatellaan, mitä konkreettisia ehdotuksia EDN puolelta teimme, ne projektit, joille kaipaamme siunauksen valtionpäämieheltä. Öö, valtionpäämiehet pitäisi myöskin palata näihin pari vuoden kuluttua eikä vasta viiden kuuden vuoden kuluttua. Minusta puolustuksen pitää oli joka vuosi. Ja se on kansallisten yritysten ja sitten PK-yritysten OM, OEM-valmistajien konflikti aikaisemmassa elämässä, kun oli vastuussa teollisuudesta. Ja jäsenvaltiossa sanoin, että ei minua haittaa, että isot projektit menevät isoille yrityksille isossa jäsenvaltiossa, koska ne ovat ainoat, jotka selviävät näiden projektien kanssa. Ja jos ne päättävät tehdä kaiken itse, niin siihen pitäisi olla oikeus. Tai jos ne päättävät ulkoistaa, haluan, että tämä tapahtuu reilujen mahdollisuuksien pohjalta, ei reilun osuuden, vaan reilujen mahdollisuuksien periaatteelta. jos pk-yritykset kaikkialla Euroopassa saavat reilun mahdollisuuden osallistua. Ne eivät voita kilpailuja. Ja sitten niillä ei ole mitään syytä olla markkinoilla. Ne eivät ole riittävän kilpailukykyisiä tai riittävän teknisesti edistyneitä tai riittävän toimitusvalmiita. Mutta reilu mahdollisuus. Ja jättäisin tämän tähän. Much. Kiitos. Lopuksi professori Aalehas. Ja, äh, Vastaan mielelläni saksan kielellä, koska kysymys tuli saksan kielellä, joten jos sallitte, niin puhun saksaa. Ensinnäkin se, mihin herra Galler viittasi, on mielestäni tärkeää se, kun kysyitte, että mitä teollisuus odottaa valtiolta ja miten asiat tulisi hoitaa. Se, mitä te mm, kuvailitte kurinalaisuutena, tarkoititte varmaan, että nämä hankkeet mm, toteutetaan kurinalaisesti alusta loppuun niin, että kumppanuus on luotettavalla pohjalla ja että teollisuus voi näin vastata – odotuksiin oikealla tavalla. Kestävä pohja on äärimmäisen tärkeää juuri PK-yrityksille, että ne voivat luottaa siihen, että käynnistetyt ohjelmat eivät keskeydy, ettei niitä peruuta tai päätetä kesken kaiken. Toinen kysymys, toivon, että ymmärsin teitä oikein, että voisit, voivatko pienet yritykset ryhtyä myös muihin toimiin, jos tarkoititte sitä, että kun ohjelmat päättyvät pikkuhiljaa eikä uusia ohjelmia tule, niin automaattisestihan tilanne johtaa siihen, että PK-yritykset siirtyvät muille laitumille. Jos ohjelmista ei ole tulevaa tietoa, niin ne irrottautuvat kaikista sotilashankkeista. Ja tämä johtaa juuri sitten siihen, että kun monet pk-yritykset ovat keskittyneet esimerkiksi sähköalalla, mekaanisella alalla, sensoriikka-alalla näihin asioihin. Ja sitten yhtäkkiä joudutaankin ehkä tilanteeseen, että pk siirtyvät muihin toimiin ja kysyntään enää ei voidakaan vastata. Tietenkin aina pyritään toimimaan kaksikäyttöalalla. Itsekin omissa yrityksissäni olen tämän kokenut. Eli kun sotilaallisella alalla me enää pääse eteenpäin, siirrymme siviilialalle. Ja kun huomaamme, että sotilasalalla on jälleen liikehdintä, yritämme sopeutua sotilasalan vaatimuksiin. Tämä on kuitenkin vaikeaa usein ja tämä on hankalaa myös työntekijöillemme. Jos meillä ei enää ole haastavia hankkeita, menetämme työntekijöitä ja heidän asiantuntemuksensa ja tietotaitonsa menetetään lopullisesti. Viimeinen kysymys, jonka kirjoitin ylös teiltä, sertifiointi ja standard investointi. Minä olen niiden suuri ihailija, muutenhan emme voisi laittaa täällä edessä töpseliä seinään, kun meillä olisi erilaiset normit eri maissa, eikä mikään sopisi yhteen. Hienoahan sertifioinnissa ja standardoinnissa on se, että Mm, voimme kaikki toimia samalla tavoin ja samapa siitä sitten toimimmeko rajat ylittävässä toiminnassa vai emmekö voimme toimia helposti ja ongelmitta. Tämä johtaa tällaiseen konsolidointiin, jota toivomme myös muilla aloilla. Eli PK-yritykset ovat erittäin joustavia ja motivoituneita, haluavat toimia puolustusalalla, mutta jos se hetki sitten tulee, että ohjelmat eivät jatku eikä uusista ole tietoa, niin joudumme siirtymään muille aloille, eikä se välttämättä hyödytä myöskään koko Euroopan yhteisöä. Ja Rova Koppa, te esititte kysymyksen, että mitä te odotatte, mitä te pelkäätte. Me PK-yrityksissä odotamme, että että Eurooppa, Euroopan unioni osoittaa meille selkeää, selkeää suuntaa me olemme täällä puhuneet hyvin paljon dual use 2-käyttötuotteista. 15-10 vuotta sitten 2-käytöstä ei oikein edes uskaltanut puhua. Meillä oli tiettyjä toimiksiantoja, jotka liittyivät miehittämättömiin ajoneuvoihin. Ja meille sanottiin, että tämä puhtaasti sotilaallinen käyttö, teillä ei ole toivoakaan muusta käytöstä. Mutta nyt on hienoa, että voidaan todella puhua kaksi käyttöä mahdollisuuksista, koska se antaa meille huomattavasti näkymiä tulevaisuudelle. Ja tästä voimme saada merkittävää menestystä. Minun mielestäni meidän tulisi, ja tämä menee oikeastaan hiukan teidän suuntaanne, tällä, mä puhuisin tällaisista majakkahankkeista. Meidän tulisi pyrkiä aikaansaamaan tällaisia majakkahankkeita, joissa suuri teollisuus, suurteollisuus tekee yhteistyötä pienteollisuuden kanssa. ASDssä meillä oli hieno kokemus tästä. Kyse taisi olla kuudennesta tutkimuksen puiteohjelmasta ja tuolloin pyydettiin suuria yrityksiä tekemään ehdotuksia komissiolle. Mitä haluaisivat ehdottaa? Isot sanoivat ensin, että emme me näytä korttejamme, mutta me PK-yrityksessä totesimme, että emme me halua kenenkään kortteja katsoa, vaan haluamme tietää, että mitä te kaipaatte PK-yrityksiltä, että voitte saattaa omat hankkeenne menestyksekkäästi päätökseen. Ja kun tämän sitten toteutimme, niin Aasteessa järjestimme suuren konferenssin, jossa pienet ja suuret yritykset menivät työpaja saleihin yhdessä. Ja näin todella pyrkivät osoittamaan yhteistyökykynsä ja halukkuutensa. Eli jos tahtoa on, tie löytyy aina. Ja siksipä uskonkin, että meillä tässä todella on nyt mahdollisuus, jos välitämme selkeän viestin, toteutamme tai perustamme kunnolliset hankkeet, niin voimme saada tällaisia majakkahankkeita aikaan niin, että eri teollisuuskumppanit pienestä keskisuuriin ja aina kaikkein suurimpiin saadaan kyllä yhden pöydän ääreen. Niin ja sitten te vielä puhuitte hiukan näistä äh, yhdistelmistä. Meillä PK-yrityksissä ei ole minkäännäköistä vastahankaisuutta sellaisiin yhteistyöhankkeisiin, eh, joissa mukana on suuria yrityksiä. Yritin tämän alkupuheenvuorossani tehdä selväksi. Me tarvitsemme tietenkin viestiä suurilta yrityksiltä siitä, mihin suuntaan haluavat kulkea niin, että voimme itse synkronisoida toimemme niin, että ne meidän toimemme menevät siihen suuntaan kuin mitä suuret haluavat. Onpa kyse sitten Airbus-lentokoneista eh, tai avaruustoiminnasta tai mistä hyvänsä toiminnasta, vaikkapa turvallisuus- ja puolustusalalla, niin niin ihan yksi lysti. Me tarvitsemme eh, tällaisia suuntaviivoja suurilta, että tietäisimme, että mihin suuntaan ohjata omaa toimintaamme. Ja näin voimme sitten myös omaa potentiaaliamme samoin kuin yhteistyöpotentiaalia käyttää huomattavasti paremmin. Ja luonnollisesti tämän kaiken on tapahduttava reilusti. Me luonnollisesti odotamme, että kun sitten suuria hankkeita – käynnistetään jo alun alkaen, katsotaan, että miten laajalti myös PK-yritykset voidaan ottaa mukaan tähän osallistumaan, ja tämän osuuden pitäisi aina olla ihan reilu. Mutta en minä tässä nyt minkäännäköisiä villieläinen reservaatteja tai luonnon reservaatteja vaadi meille. Ei, kaiken on tapahduttava reilussa kilpailuympäristössä. Emme me mitään erityissuojelua vaadi. Haluamme pystyä toimimaan myös kilpailun myrskyissä. Mutta tämän on kaiken oltava reilua ja on oltava selvää alusta alkaen eh, se, että mihin suuntaan mennään ulkoistamiskeskustelu, johon viittasitte, siihenkin on tietenkin myös yksi mahdollisuus todeta, että miten isot yritykset voivat ulkoistaa toimiaan pienille, jotta pienet pääsisivät osallistumaan hankkeisiin. Tämä on tietenkin myös aihe, joka liittyy hyvin tiukkoihin salassapitovelvoitteisiin, luottamuksellisuuteen, jos pääsee mukaan tiettyyn tällaiseen hankkeeseen. Tietenkään PK-yrityksillä ei ole samanlaista iskuvoimaa. On erittäinkin innovatiivisia PK-yrityksiä ja toisaalta hyvin perinteisiä ja siksi meidän täytyy pyrkiä haastamaan pk-yrityksiä, mutta eihän ketään nyt voi pakottaa osallistumaan eurooppalaisiin hankkeisiin vastoin tahtoaan. Toisaalta ei myöskään voi odottaa, että eurooppalaiset olisivat valmiit sellaisia yrityksiä, jotka eivät halua kilpailua, vaan jotka vain haluavat liikkua omassa toimintaympäristössään tukea. Ei, yritysten on haluttava myös olla mukana tässä kilpailussa ja silloin meidän tulisi olla valmiit tukea niitä ja oikeusvarmuus on juuri turvallisuus- ja puolustusalalla äärimmäisen tärkeä kysymys niin, että nämä oikeudelliset puitteet olisivat aina hyvin, hyvin selvät. Mutta tämäkin on tietenkin kysymys, joka liittyy EDAN komission sekä myös OSD väliseen yhteistyöhön, kun puhutaan vaikkapa ilmailuturvallisuudesta ja eri toimista. Tässä kyllä aika hyviä hankkeita voitaisiin synkronisoidusti saada aikaan. Mitä rahoitukseen tulee, niin luonnollisesti PK-yritysten eh, yritykset eivät saa joutua odottamaan rahoja liian pitkään, jos ne ovat eh, osallistuneet hankkeeseen. Ja samoin byrokratian tulisi olla mahdollisimman kevyttä. Pitäisi olla järkevät eh, sopimukset tässä taustalla ja prioriteetit tulisi asettaa niin, ettei PK-yrityksenä joudu tekemään valtavia lupauksia, jotta pääsisi mukaan tällaiseen hankkeeseen, esimerkiksi niin, että omasta kapasiteetista suurin osa menisi sitten tähän yhteen hankkeeseen. Tämä on hankaloittava tekijä. Sitten vielä yksi seikka, jonka haluaisin tässä vielä tehdä selväksi, on se, että EDAN toim- aktiviteetit ja eri tutkimukset joissa on hyvin hyvällä tavalla otettu myös pk-yritykset huomioon ja yhteistyö komission kanssa ja alan toimijoiden, kuten ASDn kanssa, on hyvä pohja yhteistyölle. Me olemme 70 vuoden ajan yhdessä komission kanssa pyrkineet esimerkiksi puiteohjelmaan tekemään tiettyjä ehdotuksia ihan pk-yritysten hyödyksiä kannalta. Ja olemme tässä onnistuneetkin. Olemme onnistuneet vakuuttamaan siitä, että PK-yritykset kannattaa ottaa mukaan tällaisiin yhteishankkeisiin ja kannattaa tehdä yhteistyötä rajat ylittäen. Tämä on ollut aivan ennen näkemätön ilmiö minulle eri yritykset ovat tehneet erinomaista yhteistyötä ja nämä ovat onnistuneet niin PK-yritysten kuin suurten yritystenkin kohdalla erinomaisesti nämä hankkeet. Eli kyllä, mutta ei sellaisia hankkeita, joiden yksinomaisena pyrkimyksenä on pk-yritysten tukeminen. Ei, vaan kyllä pk-yrityksiltä sitten on lupa odottaakin panosta. Ja tässä konstellaatiossa EDA, komissio, ja eri etujärjestöt voivat saada erittäin hyviä hankkeita liikkeelle, jotta kapasiteettimme säilyy ja jotta myös kansainvälisillä markkinoilla voidaan olla kilpailukykyisiä. Ja monilla aloilla jo olemmekin ja meidän tulisi tämä kilpailukyky myös säilyttää. Kiitos. Kiitos, professori. Herra Gaaler. Uh, palaisin, palaisin vielä sertifiointiin. Sanoitte olevan sertifioinnin ystävä, mutta oletan, että kaikkein mieluisinta teille olisi, jos yhdelle hankkeelle saisitte Euroopan laajuisen sertifioinnin ja ettekä joutuisi sitä sertifioimaan joka ikisessä maassa. Onko tämä nyt vielä käytäntönä, että joudutte jokaisessa maassa, johon tuotteen toimitatte sen sertifioimaan erikseen? Ja eikö järkevää olisi, että tuote, jonka sertifioitte sotilaskäyttöön, mutta kun sitä voi vaikkapa myös rajavalvonta käyttää ja se on silloin muodollisesti siviilikäytössä tai teknisen tuen käytössä, niin joudutteko nämäkin vielä sitten sertifioimaan erikseen siviilikäyttöön? Ja tässä kysymys myös komissiolle, että eikö tämä ole aikamoinen toiminnan äh, hankaloittava tekijä ja eikö olisi hyvä äh, nyt äh, saada aikaan ajan ja rahan säästämiseksi yksi yhtenäinen sertifiointi. Kiitos. Kuka haluaisi vastata? Herra Tokarski. Kaikki panelistit. Well, so two, two, two minutes each, yes, I propose. Mr. Goss was also had something. Niin, muillekin varmasti tärkeää sanottavaa. Haluaisin tämä äh, yksinkertaisesti tilanne on sellainen, että olemme havainneet ongelman sertifiointi 27 jäsenmaassa. Vie aikaa ja rahaa ja haluaisimme tässä äh, pystyä äh, käyttämään siviili-ilmailualuksia sertifioivan Euroopan turvallisuuselimen kokemusta hyväksi. Tämä on hyvin selvää. Tämä on jotakin, mikä kuuluu jäsenmaiden toimialan piiriin. Ja puolustusvirastolla on hyvää kokemusta asiasta. Ja Euroopan puolustusviraston kautta me saamme kuulla jäsenmaiden kokemuksista. Tämä on se tapa, jolla saamme tämän mekanismin toimimaan tulevaisuudessa. Mutta selkeästi, jos tarkastellaan sitä, mitä siviiliilmailualalla on tapahtunut 20 vuotta sitten, olimme enemmän tai vähemmän samassa tilanteessa kuin nyt olemme sotilaaliilmailun kohdalla. Eli meillä on kokonainen alue, jossa voitaisiin ajatella, että ähm, asioita voidaan saattaa eteenpäin samalla äh, kunnioittain kansallisia näkökohtia. If I may add to that, uh, jos voisin lisätä tuohon herra Galler ja liittyen siihen, mitä herra Slavomir Tokarski sanoi, me olemme tällä alueella hyvin aktiivisia, koska y- yhdistetyllä sertifioinnilla olisi paljon annettavaa. Kuten A400M mainittiin esimerkkinä, me pyrimme samaan tehokkaammin nyt, koska jokainen sotilaskäytössä oleva laiteilla ainoastaan ilmailualueella, vaan tankit kaikki, millä ammutaan. Ne olivat, niiden sertifiointi oli aina kansallista. Me pyrimme saamaan jäsenvaltiot tämän yhdessä, ei aina 27. Ja joskus me pyrimme saamaan halukkaat jäsenvaltiot työskentelemään yhdessä. Ja olemme SN kanssa läheisessä yhteistyössä. Meillä on yhteistyösopimus heidän kanssaan. Me edistämme asioiden sotilaspiirteitä EASan kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa yhdellä iskulla. Thank you very much, Professor Allers. Yeah. Herra Allers. Uns als ASD ist es natürlich auch Meillä ASTssa on tietenkin äärimmäisen kiinnostavaa yhdistää näitä asioita toisiinsa. Meillä on koko joukko työryhmiä, jotka käsittelevät yksin oman standardisointia ja normi, normeja. Mutta tässä tietenkin meillä on onnena se, että teemme tätä yhteistyötä yli kansallisten rajojen ja voimme saada aikaan yhteisiä päätöksiä. Sotilasalalla tämä ei tietenkään ole ihan yhtä helppoa, koska tässä on tiettyä hyvin paljon myös kansallista sisältöä ja siksi synkronisointi ei ole ihan yhtä helppoa, mutta tälläkin alalla olemme kyllä hyvällä tiellä saamassa aikaan yhdenmukaistamista. Sitten ihan henkilökohtaisesti voin todeta omalta kannaltani, että jonkin aikaa on todettu, että sotilashankkeet hankkeessa täytyy olla mukana tällainen kaupallinen ulottuvuus. Tämä on minun mielestäni välittänyt täysin väärän viestin teollisuudelle ja teollisille kumppaneille. Eli on todettu, että sotilaallisia hankkeita voitaisiin toteuttaa siviilistandardien pohjalta. Tämä on todella aiheuttanut väärää, vääristymiä kehityksessä, aikatauluissa ja niin edelleen. Ja tämä on kyllä tyypillinen esimerkki siitä, että halutaan tehdä jotain hyvää, mutta on tehdäänkin aivan päinvastoin. Mutta tämä on siis minun henkilökohtainen kantani. Standardointi, sertifiointi, eh, normitustyö otetaan meillä hyvin vakavasti. Meillähän eh, kun REACH-direktiivi astui voimaan, eh, me ASTssä tarkastelimme sitä hyvin, hyvin intensiivisesti ja yritimme selittää jäsenillemme että mitä tämä tarkoittaa, miten tämä sopii eri kansallisiin järjestelmiin, jotka kuitenkin olivat alalla hyvin erilaisia. Ja Kyllä voi olla aika tyytyväinen ja todeta, että me tämän tehtävän asteessa otamme hyvin vakavasti ja tulemme aina yrittämään standardoinnin ja sertifioinnin ainakin Euroopan tasolla saamaan toteutettua, koska viime kädessä se sitten meitä auttaa, koska sitten kaikilla on samat ehdot, samat edellytykset, samat työskentelytavat ja sitähän me tarvitsemme. Kiitos. Thank you very much. This time, thank you. Paljon kiitoksia. Kiitoksia kaikille panelisteille. Kiitos kommenteista tärkeässä aiheessa. Voitte olla varmoja, että keskustelemme siitä tässä valiokunnassa myöhemminkin. Minulla on ilo kertoa teille, että ohjelman seuraavalla sivulla muut esille tulevat asiat. Sinä lukee ei mitään. Joten velvollisuuteni on ainoastaan kertoa teille, että seuraava valiokunnan kokous on 27. marraskuuta kello 9.30 Brysselissä. Ja päättäisin kokouksen vielä Kerran kiitos kaikille panelisteille.